Okei. Okay. Good morning, colleague. No niin, hyvää huomenta kollegat. Puheenjohtajamme pyysi minua johtamaan puhetta täällä kokouksessa, koska hänellä on tärkeä toinen tehtävä, joten toivottavasti teille sopii, että johdan tässä kokouksessa puhetta. Obviously I lack Busek's authority. <laughs> Minulla ei ole oikein samanlaista auktoriteettia täällä selvästi kuin puheenjohtaja Busekilla. Puheenjohtaja Busek altistaa teidät aina koeäänestykselle, niin teen samoin. Koneäänestys. Pyydän laittamaan kortit koneisiin. Ja täältä nyt tulee kysymykseni. Onko presidentti Trump tehnyt loista työtä ensimmäisinä viikkoinaan virassaan. Voitte äänestää nyt. The vote is open. Äänestys alkaa. The vote is not open. The vote is open. 42 voted. Ah. Vote is closed. The vote is closed. 11. Äänestys päättyy. Jesus. 11. Okay. Who, the next question, who was that? <laughs> Seuraava kysymys on, kuka tuolla tavalla äänesti. Hofer, yes. okay, let's go. No niin, lähdetään liikkeelle. Ensimmäisenä edustaja Kumpulanatrin mietintö. Verkkovierailijoiden tukkumarkkinoita koskevat säännöt. Koneäänestys. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Another machine. <laughs> And did you vote in favor, yes? Äänestikö puolesta? Okei, okay, the vote is closed. Äänestys päättyy. Neljäkymmentäseitsemän puolesta, yksi vastaan, kolme tyhjää, onnittelut. Edustaja Kumpula Natri. Seuraavana sähköistä hallintoa koskeva eu toimintasuunnitelma. Valmistelija Angelika Linar, äänestys alkaa. Ei vaan kompromissi yksi äänet puolesta. Äänet puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää myös hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 vastaan anteeksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 67 ja siihen on suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt loppuäänestys, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 43 puolesta, yksi vastaan, kuusi tyhjää. Onnittelut. Tämän päättyvät äänestykset. <clears throat> okay, now I get to the point number 10. Seuraavana kohta 10. Rakennusten energiatehokkuus. Haluaisin sanoa teille, että marraskuun 30. päivä komissio on esittänyt paketin puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille. Siinä on kahdeksan lainsäädäntöehdotusta, energiatehokkuus, uusiutuva energia, sähkömarkkinoiden rakenne, toimitusvarmuus sähkömarkkinoilla ja hallitussäännöt, jotka koskevat energiaunionia. Tämän päivän kokouksessa aloitetaan ITREn työ tästä lainsäädäntöpaketista. Lähdemme liikkeelle keskustelemalla kahdesta ehdotuksesta. Ensin keskustelu ehdotukseksi rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muuttamiseksi ja sen jälkeen ensimmäinen keskustelu uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen. Eli Blanco Lopesin mietintö. Kaksi muuta ehdotusta tulevat valiokuntakokouksiin keskustelun kohteeksi maalis- ja huhtikuussa. Olemme suunnitelleet tuntia tähän keskusteluun tai kumpakin mietintään varten. Annan nyt Bent Bentsenin esitellä ehdotustaan, joka koskee rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudelleenlaadintaa. Edustaja Bentsen, teillä on viisi minuuttia puheaikaa. First let me thank the... Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää komissiota erinomaisesta kattavasta ehdotuksesta rakennusten energiatehokkuuden alalla. Me edelleenkin vasta muotoilemme kantaamme ja mielelläni kuuntelen varjoesittelijöiden kantoja. Uudistuksen tavoitteet ovat selkeät. Energiatehokkaammat rakennukset vähentävät energiakustannuksia unionissa ja vähentävät myös hiilidioksidipäästöjä. Ja näin Eurooppa on kestävämmällä perustalla ja vähemmän riippuvainen viennistä. Tuonnista siis. Tällä hetkellä joudumme tuomaan energiaa unioniin huomattavissa määrin, erityisesti Putinilta, ja olemme riippuvaisia energiatuonnista, ja tämä vaikuttaa myös geopoliittiseen turvallisuutemme. Näin ollen energiatehokkuus tehostus voi vaikuttaa teollisuuteen ja erityisesti pk-yrityksiin, eli tämä täytyy saada kuntoon. Haluaisin keskittyä kolmeen seikkaan, jotka ansaitsevat mielestäni huomiota. Ensinnäkin pitkän aikavälin suunnittelu, toiseksi rahoitus, suunnittelu ja kolmanneksi tulevaisuutta kestävät päätökset. Pitkän aikavälin suunnittelu on yleensä hyvä strategia jotta pääsemme EUn energia- ja ilmastotavoitteisiin vuoteen 2050 mennessä. Rakennusten on osallistuttava tähän työurakkaan enemmän. Näin ollen komissio saa täyden tukeni, jotta jäsenvaltiot tekevät pitkän aikavälin remontointisuunnitelmia silloin, kun ajatellaan ilmasto- ja energiasuunnitelmia. Jäsenvaltioiden on sitouduttava tuloksiin, joita voidaan myös mitata niin, että toissijaisuusperiaatetta kunnioitetaan. Meidän on myös velvoitettava uudet rakennukset noudattamaan näitä sääntöjä kustannustehokkaasti. Toki ne, jotka kärsivät korkeasta energiahinnoista, ansaitsevat sympatiamme, solidaarisuuden, mutta tämä ei saa estää meitä remontoimasta rakennuksia energiatehokkaiksi. Verot voivat nousta, kustannukset voivat nousta. Tämä koituu totta kai kuluttajille. Ja meidän täytyy varmistaa oikeanlaiset olosuhteet nimenomaan kuluttajien kannalta, mutta ei pidä unohtaa sitä, että energiaköyhyys joissakin tapauksissa on ongelma, joka liittyy pitkälti kansalliseen vero- ja sosiaalipolitiikkaan. Olen kiitollinen siitä, että komissio on kunnianhimoinen, kun se haluaa käynnistää investoinnit tällä alalla. Jäsenvaltioiden täytyy varmistaa investointipuitteet ja pitkän aikavälin strategia on tässä oikein, oikein hyvä lähtökohta. Esittelijänä minulle on tärkeää, että tämä direktiivin päivitys sujuu hyvin. Haluaisin kunnianhimoista lähestymistapaa silloin, kun kyse on yksityisestä rahoituksesta. Yksityistä rahaa on saatava tähän työhön. Tämä onnistuu vain niin, että merkittävät rahoituslaitokset ja eläkerahastot saadaan tähän työhön mukaan. Järjestelmä ei saa olla liian hankala, liian byrokraattinen niin, että se ei käytännössä toimisi. Esimerkiksi kun kyse on asiakirjoista ja energiatehokkuustodistuksista, niin jos niitä tarvitaan ennen jälkeen remontin, tämä voi tulla hyvin kalliiksi ja se voi myös Äh, ehkäistä pienempiin remontteihin ryhtyviä. Ja sitten kolman, kolmas tärkeä seikka on tulevaisuutta kestävät päätökset. Me kaikki varmaankin olemme samaa mieltä siitä, että liikennesektorin on osallistuttava enemmän vähähiilisen tulevaisuuden aikaansaamiseksi. Sen takia täytyy varmistaa asianmukainen infrastruktuuri myös sähköisen liikenteen osalta. Meidän on varmistettava tulevaisuutta kestävä direktiivi. Sen takia tarvitaan sellainen ratkaisu, joka mahdollistaa potentiaalin hyödyntämisen eikä lukitse meitä mihinkään yhteen ja ainoaan teknologiaan. ICT täytyy myös huomioida rakennusalalla. Hallintotaakan täytyy olla sellainen, että Meillä on vaihtoehtoisia ratkaisuja, esimerkiksi älyindikaattoreita voitaisiin ottaa käyttöön. Meidän on neuvotteluissa keskusteltava myös monista muista kysymyksistä. Mielelläni teen yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Mielelläni kuuntelen kaikkien näkemyksiä tästä komission ehdotuksesta. Mitkä ovat prioriteetit neuvottelupöydässä ja miten voimme hyödyntää tämän alan kapasiteettia? Me haluamme energiatehokkuutta sitä kautta, kasvua ja työllisyyttä, ja jotta pääsemme myös tavoitteisiimme ja saamme vakaamman ja turvallisemman Euroopan. Kiitos. Kiitos paljon, että piditte puheenjohtajakin kiinni asiaryhmän e nimissä. Edustaja Kumpula-Natri, kaksi minuuttia. Kiitos. Puhun tällä kertaa omaa kieltäni suomea. Öö, Tällä on, kuten raportoija sanoi, niin positiivinen vaikutus talouskasvuun ja kauppataseeseen, kun parannamme e, energiatehokkuutta taloissa. Sillä on myös suora konkreettinen piristysruiske rakennus- ja insinöörisektorin työpaikoille. Ja yksi huomio on myös e, osaamisen lisääminen ekotehokkaissa rakennuksissa. Tällaista konsultointia ei joka paikassa ole saatavissa, miten taloista esimerkiksi remonttien yhteydessä tehdään myös ekologisesti kestäviä. Sosiaaliset vaikutukset ovat hyviä ja haluan muistuttaa, että energiatehokkaampi talo on myös usein asumismukavuudeltansa parempi ja modernimpi. Tuon terveisiä myös Barcelonasta, josta tulin eilen illalla Mobile World Congressissa. Siellä oli monia, monia esityksiä Smart Homes konseptin alla. Ja tämä direktiivi antaa suoraan mahdollisuuden myös e- edistää tätä konseptiajattelua, joka jo monilla teleoperaattoreilla, energiayhtiöillä ja muilla palveluntarjoajilla on olemassa. Eli emme puhu vain seinistä, vaan myös älystä ää, talon energian hallinnassa. Arvostin kovasti raportöörin esityksiä ja hänen tärkeisiin nostamiaan kohtia. Pystyn niitä hyvin tukemaan ja korostan vain oman ryhmäni puolesta, että pidän tärkeänä myös energiaköyhyyden nostamisen äh, esiin ja konkreettisesti äh, hakemaan rahoitusmalleja eri maissa äh, ne tulee sisällyttää näihin kansallisiin raportteihin, miten maat pystyvät myös sitten energiaköyhyyttä tässä parantamaan. Kansallisia syitä on monenlaisia ja sosiaaliset tukijärjestelmät vaihtelevat, mutta ilman muuta on selvää se, että rahoitus helposti menee uusille rakennuksille, joissa ostajat ovat varakkaampia kuin esimerkiksi vuokra-asumisiin, jossa köyhempi väestö asuu ja tämä pitäisi näissä rakennusmalleissa myös rahoitusten malleissa ottaa huomioon, että saamme myös rakennukset, jotka ovat vuokrakäytössä, niin remonttien piiriin. Ja tuen myös sähköisen liikenteen kehittämistä. Tämä osio unohtui. Puheenjohtaja, mikrofoni. Szanowny Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję za głos. Niewątpliwie wszyscy... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että sain puheenvuoron olemme aivan samaa mieltä. Tässä on valtavaa potentiaalia käytettäväksi. Rakennuskannassa on paljon energiansäästömahdollisuuksia. Lähes 40 prosenttia energiasta käytetään rakennuksissa. Meidän pitäisi pyrkiä vähentämään energian kulutusta. Nyt on tehty ehdotus muuttaa sääntöjä tällä saralla jälleen ja nyt halutaan parannuksia nykyrakennuskantaan. Tässä asiakirjassa on monenlaisia lähestymistapoja tai ratkaisuja, joiden kautta voitaisiin parantaa rakennusten energiatehokkuutta pitkän aikavälin suunnittelun kautta. Näiden määräisten kautta halutaan käyttää automaattisia älykkäitä järjestelmiä avukseen rakennuksissa. Sähköinen liikkuvuus on myös tukea ansaitseva ehdotus. Tämän kerran asiakirjasta. Itse haluaisin sanoa, että me haluamme kyllä tukea energiatehokkuutta, mutta se ei aina riitä. Meidän pitäisi samalla yksinkertaistaa määräyksiä. Joskus vapauttaminen on välttämätöntä, koska lähestymistapa, jonka valitsimme tähän mennessä, ei ole saanut riittävästi tuloksia aikaiseksi. Esimerkiksi boilereiden osalta tässä järjestelmämme ei ole toiminut. Toivoisin siis, että voisimme yksinkertaistaa määräyksiä. Sähköisen rikkuvuuden osalta on kuitenkin vähän huolta. Yksi kymmenestä parkkipaikasta talojen pihalla pitäisi sopeuttaa – niin, että voidaan tukea sähköistä liikkuvuutta. Tämä koskisi kaikkia rakennuksia vuodesta 2025 lähtien. Tämä on mielestäni liian tiukka määräys seuraavista syistä. Tämä aiheuttaisi valtavasti kustannuksia. Mehän haluamme toimia tehokkaasti, eikö niin? Tämän periaatteen on tarkoitus koskea sekä asuinrakennuksia että muita. Minä uskoisin, että infrastruktuurihankkeita tulisi toteuttaa johdonmukaisella järkevällä tapaa ja tässä prosessissa tulisi ottaa huomioon myös se, miten paljon tarvetta markkinoilla on. Sähköisen liikkuvuuden tukeminen, kyllä, mutta yksityiskohtaisemmat päätökset voidaan tehdä jäsenvaltion tasolla. Pyydän, että pidätte kiinni puheenjohtaja. Alde seuraavana, olkaa hyvä. Thank Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää siitä, että hän on ottanut yhteyksiä varjoesittelijöihin näin hyvin varhaisessa vaiheessa ja kuuntelee mielellään ehdotuksiamme. Aivan niin kuin on jo korostettu, rahoituksen saanti rakennuskannan uudistamiseen on hyvin tärkeä kysymys, mutta on myös muita kysymyksiä ja esteitä, jotka estävät uusiutumista, uusimista. On myös hallinnollisia esteitä, jotka toimivat esteinä jäsenvaltioissa sille, että yksityiset kansalaiset tai PK-yritykset ryhtyisivät töihin. On varmistettava, että silloin kun rahoitusta on saatavilla, niin se on helposti saatavilla. Monissa jäsenvaltioissa järjestelmä on kovin sirpaloitunut. Tilanne vaihtelee kunnasta toiseen. Tiedotus on hyvin heikkoa sellaisista järjestelyistä, joita olisi ihmisten käytössä. Meidän tulisi rohkaista yhden luukun järjestelmiä. Näin voisimme saada paremmat olosuhteet kaikkien kannalta. Ja näin tehokkuus voisi lisääntyä. Näille esimerkkeille hyville malleille tulisi jatkossa rakentaa. Tulisi myös arvioida hankkeita ja sitä, miten energiatehokkuustodistuksia ja muita välineitä voitaisiin vielä parantaa. Minulle on tärkeää, että tässä aiheessa ja muissa aiheissa, jotka liittyvät energiatehokkuuteen, otetaan huomioon se, että täytyy nähdä järjestelmät kokonaisuuksina. Tehokkaimmat energiaratkaisuvat ovat sellaisia, joissa nimenomaan on holistinen, kokonaisvaltainen lähestymistapa ja löydetään synergiaa eri teknologioiden välillä, myös silloin kun kyse on rakennuksesta. Rakennuskanta tarvitsee sitä, että huomioidaan rakennusten sisäpuoli ja myös niiden ja Näin energiaa, teknologiaa voidaan käyttää optimaalisesti. Tästä syntyy myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tässä meillä on huimia mahdollisuuksia. Voimme ottaa huomattavia tärkeitä askelia eteenpäin ja voimme päästä kustannustehokkaaseen vihreisiin aloitteisiin energiaunionin puitteissa ja mielelläni teen yhteistyötä tässä aiheessa. Kiitos. Thank you, Mr. P- Kiitos, edustaja Petersen. Edustaja Turmes. Mä selisin paikalla. Niinkö? Ei, vaan varjoesittelijä selisin Anteeksi. Bueno, señor presidente, Mr. está aquí, así que... Kiitos. Kun minä kerran olen täällä, niin minä hyödynnän tilaisuutta. Minä tulen juuri toisen valiokunnan kokouksesta. Meille tämä, vihreille tämä on peruspyyntö. Me olemme pyytäneet sitä jo usean otteeseen. Minä haluaisin kommentoida jotakin periaatteessa Meillä pitää nyt tarkasti katsoa, miten soveltaa tätä Pariisin sopimusta ja erityisesti miten voimme edetä keskipitkällä aikavillä. Nyt meillä on kaksi astetta, mutta jos on kyse 2,5 astetta, meidän pitää olla kunnianhimoisempi, jos me haluamme päästä näissä astetavoitteissa johonkin lop- hyvään lopputulokseen. Meillä on meidän pitää olla objektiivisia ja, ja että perustamme sen siihen, että energiakulutusta vähennetään. Se olisi kaikkein tärkein tavoite tässä uudistuksessa. Toisekseen, me, jos me ajattelemme rakennuksia, ei sitä pitää ajatella erillisenä konseptina. Meidän pitää ajatella rakennuksia niiden ekosysteemien perusteella, eli ne ovat siis liittyvät muuhun kaupunki tai maa tai sen maa-alueen koko ekosysteemiin. Ja silloin pitää ottaa huomioon kokonaisvaltainen äh, energiakulutus ja sen pitää olla hyvin kytkettynä koko energiajärjestelmään. Kolmanneksi meidän täytyy muistaa, että ei kaikkia ratkaista teknologialla. Teknologia voi auttaa meitä ekologisissa ja sosiaalikysymyksissä, mutta täytyy ajatella, mitä enemmän meillä on high-techia, meillä on myös enemmän low-techia, eli toisen tyyppistä teknologiaa, joka on halvempaa, joka on ehkä tehokkaampaakin. Esimerkiksi silloin, kun ajattelemme vähävaraisempia perheitä. Meillä on teknologia, jolla on ekologinen vaikutus. Meidän täytyy ajatella kokonaisvaltaisesti tätä kokonais, koko ekologista ympyrää. Meidän pitää olla globaalinen uudistus, meidän pitää ottaa huomioon koko elämän sykli. Myös teknologiassa meillä pitää ajatella myös investointeja, meidän pitää ajatella, mitkä ovat osuuskuntatoiminnan merkitys. Meillä on tärkeitä investointeja, mutta meidän täytyy ajatella myös kaupunkialueella näitä osuus, osuustoimintamalleja koska se voi myös vaikuttaa energiatehokkuuteen rakennuksissa. Nämä olisivat ensimmäisiä kohtia, joita, jotka ovat meille vihreille erittäin tärkeitä ja konkreettisia, kun ajattelemme rakennusten energiatehokkuutta. Thank you very much. And now... Kiitos paljon. Kaksi minuuttia seuraavaksi QE-ryhmälle. QE ryhmälle. Edustaja Selekiotis, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, rakennusten energiatehokkuustavoitteet ovat hyvin tärkeitä. Jos voimme edetä mm, integroidun kokonaisohjelman kautta, niin tästä koituu hyötyä koko yhteiskunnalle. Koeryhmässä me haluamme parantaa energiatehokkuutta rakennusalalla ympäristön hyvinvoinnin takia ja myös sen takia, että voimme parantaa ihmisten elämää. Äh, monet asuvat sellaisissa rakennuksissa, jotka ovat huonosti varusteltuja energiatehokkuuden näkökulmasta. Energiaköyhyyttä vastaan täytyy taistella luonnollisesti, mutta ei niin kuin komissio ehdottaa. Jotta energiaköyhyyttä vastaan voidaan taistella, niin meidän täytyy sosiaalipolitiikkaa tehostaa niin, että saamme tasapainoisen sosiaalisen mallin. Ja energia täytyy nähdä ennen kaikkea julkisena hyödykkeenä. Rakennusten energiatehokkuus tehokkuus. Ja tämähän tarkoittaa ennen kaikkea kustannuksia kotitalouksille. Ja niille 23 miljoonalle kotitaloudelle Euroopan unionista, jotka elävät nimenomaan energiaköyhyydessä. Komissio on esittänyt perusteluja äh, siihen suuntaan, että äh, pyrittäisiin älyrakennusten suuntaan, eli käytettäisiin julkisia varoja tällaisiin hankkeisiin. Onko tämä sitten yksityisten kansalaisten kannalta järkevä suunta? Kansalaiset haluaisivat, että investointeja tehtäisiin oikealla tavalla. Toisaalta taas teollisuus haluaa sellaisia hankkeita, joissa on mahdollista saada tuottoa. Eli täytyy ennen kaikkea huomioida haavoittuvat ryhmät, ne ihmiset, jotka asuvat sellaisissa rakennuksissa, jossa infrastruktuuri on heikkolaatuista ja jossa todella tarvitaan energiatehokkuutta. Kiitos paljon. Edustaja Tamburano, EFDD, kaksi minuuttia. Si, grazie. Noi... Kiitos. Me suhtaudumme tähän ehdotukseen hyvin myönteisesti. Ennen kaikkea, kun kyse on rakennuskannan uudistamisesta. Energiatehokkuusuudistukset ovat sellaisia, jonka kautta voidaan kaikista parhaalla tavalla selittää energiatehokkuuden tavoitteita. Kuitenkin tahti tässä on varsin hidas, on keskitetty liialti uusiin rakennuksiin. Sitä kautta ei saada merkittäviä tuloksia. Pikemminkin pitäisi keskittyä remontointeihin. No sitten sähköinen liikenne. Olemme tässä hyvinkin vahvasti ehdotuksen kannalla, kun ajatellaan sähköistä liikennettä ja pysäköintipaikkoja, niin tällä hetkellä riittämättömyyttä on tällä alalla, kun otetaan uusi kehitys huomioon. Nyt esimerkiksi pieniä autoja käytetään ja kuitenkin pysäköintipaikat maksavat esimerkiksi 30 000 euroa. Eli tässä täytyy siirtyä kohti sähköistä liikennettä ja olemme kuulleet tästä kuuden kuukausi sitten jo uusimpia tietoja ja ehdotuksia. Puhutaan myös älykkyydestä näissä järjestelmissä. Olisi hyvä, että tämä älykkyys sisällytettäisiin myös energiatehokkuustodistuksiin. Me haluamme sellaisen valvontajärjestelmän, joka mahdollistaa asukkaiden kannalta konkreettisen energiansäästön ja energiatehokkuuden, niin että tuloksia todella syntyy. Ei pidä unohtaa tässä paketissa kokonaiskuvaa, ja kun kyse on hallinnoinnista, niin täytyy nähdä asia pitkällä aikavälillä, ja täytyy huomioida myös kansalliset suunnitelmat energiatehokkuudesta ja ilmastostrategiasta täytyy olla tiettyjä sääntöjä megawattiluvuista, jotta ei pääse syntymään sellaista tilannetta, että markkinoilla on dominoivia, vallalla olevia toimijoita, jotka käyttävät, muut toimijat pois markkinoilta. Have... Kiitos paljon. Nyt meillä on 12 muuta puheenvuoropyyntöä kollegoilta. Jokaiselle minuutti. Edustaja Griffin ensin, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on valtavan tärkeä aihe, koska energiatehokkuus on meille kaikkein tärkein tässä energiakeskustelussa. Mutta tämä on valtavan suuri tehtävä, kun ajatellaan rakennuskantojen peruskorjauksia ja toisaalta komissio ei ole tehnyt merkittäviä aloitteita tässä. Tässä keskitytään kovasti älykkyyteen herkkyyteen ja energian kulutuksen rajoittamiseen. No ovat kyllä tärkeitä kysymyksiä, tukisin niitä, mutta olen sitä mieltä, että samalla pitäisi olla yhtä kunnianhimoinen, kun lähdetään peruskorjaamaan sellaisia rakennuksia, joissa elävät nyt köyhemmät väestöryhmät, joiden, jotka käsivät energiaa köyhyydestä, eli esi- erityisesti sosiaalisissa asunnoissa tai vuokra-asunnoissa, halvoissa ruo- vuokra-asunnoissa pitää parantaa energiatehokkuutta. Näin voitaisiin vahvistaa paikallisyhteisöjä ja taloutta. Kolme miljoonaa peruskorjattua kotia voitaisiin saada aikaiseksi ja seitsemän miljoonaa nostaa pois energiaköyhyydestä. Kiitos edustaja Van Bremt. Kiitos. Muutama poliittinen kommentti. Sitten on vielä mahdollisuus käsitellä yksityiskohtaisesti ehdotusta. Aivan niin kuin esittelijä mainitsi alustuspuheenvuorossaan, haluaisin korostaa tätä, että kyse ei ole ainoastaan hyvin tärkeästä aiheesta, joka kuuluu energiaunioniin. Kyse on myös siitä, että voimme pitää kiinni Pariisin velvoitteista. Tämä on äärimmäisen tärkeää ei voi vain valikoida kokonaisuudesta yhtä osaa. Tämä täytyisi nähdä kokonaisvaltaisena sitoumuksena. Päästökauppajärjestelmä, energia, liikenne, kaikki on osa kokonaisuutta, joten tässä valiokunnassa meidän täytyy nimenomaan valvoa sitä, että tämä kokonaisuus säilyy. Toinen kommentti, jota on jo Teresa ja muut korostaneetkin, kyse on myös siitä, että sitoudumme yhteisiin hyötyihin jos hoidamme rakennusten energiatehokkuuden oikein, niin tätä kautta voimme synnyttää myös uusia työpaikkoja. Voimme myös puuttua energiaköyhyyteen ja tässä mielessä meillä on todellakin oltava kunnianhimo, kunnianhimoinen sitoutumisen aste. Kiitos edustaja Kelly. Kiitos oikein paljon. Ensin on sanottava, että olen iloinen, että edustaja Benson on esittelijänä tässä – hän on todella osaava, hänellä on auktoriteettia tässä, hän johtaa esimerkin voimalla, koska hän on peruskorjannut oman talonsa noudattamaan kaikkein korkeimpia energiatehokkuusvaatimuksia. Yksi asia, joka kannattaa mainita tässä, on koulutusvalistustyö. Irlannista tulevana sanoisin, että asuntokuplasta – jouduttiin selviämään ja silloin rakennettiin paljon sellaisia asuntoja, jotka eivät ole sopivia. Jos puhutaan energiatehokkaiden rakennusten luomisesta, täytyy huolehtia siitä, että koulutuksesta on huolehdittu. Rakennustyöläisten, sähkömiesten, putkimiesten pitää tehdä hyvää työtä koska se ei riitä, että puhutaan näistä älykkäistä aloitteista. Olemme oikealla tiellä, mutta meidän on huolehdittava siitä, että ne, jotka todella tämän työn tekevät, osaavat sen kunnolla tehdä. Kiitos. Kiitos. Edustaja Kelle, edustaja Poche. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijä. Kun puhe on talvipaketista, niin on entistä selvempää, että neuvottelusta tulee hyvin monimutkaiset. Tämä näkyy myös neuvostossa eilen. Jäsenvaltiot yleensä puoltavat hanketta, mutta nyt täytyy luonnollisesti nähdä sekä kokonaisuus että myös sen yksityiskohdat. Jos neuvoston kanssa syntyy ristiriitoja, niin äh, se sitten viivästyttää täytäntöönpanoa. Direktiivin suhteen pitää paikkansa, että nykyistä sanamuotoa ei varsinaisesti ole juurikaan muutettu, mutta se, että määritellään lähestulkoon nolla äh, tasoiset rakennukset, niin se on poissa tästä tekstistä. EU-tasolla tulisi äh, säännöt tällaisista rakennuksista, passiivirakennuksista määritellä. Ja sitten artikla 4, joka liittyy energiatehokkuuteen, se on minusta tervetullut, koska tätä kautta voidaan helpottaa äh, rakennusten korjauksia ja sitten tämä artikla 5 e edessä, sen pitäisi päteä kaikkiin julkisiin rakennuksiin. Kiitos, edustaja Kulic. Ja bych začal tam, kde skončil kolega Poche. Ja si myslím, že veřejné budou... Kiitos. Edustaja Pohjan puheenvuoron jälkeen haluaisin todeta, että minun mielestäni julkiset rakennukset – ja sosiaaliset asuntorakennukset pitää ottaa erityisesti huomioon, kun puhutaan eristystöistä peruskorjauksista. Mutta on ajateltava myös sitä, miten eteläisessä Euroopassa erityisesti voidaan säästää energiaa sitä kautta, että annetaan mahdollisuus riittävään varjoon. Ja on odottava huomioon se, että hyvin eristetty ei riitä. Ilmanvaihdosta pitää myös huolehtia muut sitten luodaan mikroilmasto näihin hyvin tiiviisiin rakennuksiin, jossa ei ole terveellistä asua. Joten kaiken kaikkiaan meidän pitää huolehtia siitä, että löydämme yksinkertaisen tavan arvioida tilannetta, jos halutaan huolehtia edistyksestä, peruskorjauksesta EU-varoin. Energiaköyhyys meidän on huolehdittava siitä, että jokaisella on oikeus minimimäärään energiaa. Joskus syntyy ristiriitaa tässä viranomaisten kanssa myös. Meidän pitäisi huolehtia siitä, että saadaan harmonisoidut pistorasiat, koska tällä hetkellä on hyvin hankalaa sähköistä autoa päästä lataamaan. Kiitos, Blanco Lopes. Ivan Turmes. Edustaja Turmes. Very much. Uh, thank you, Ben. Kiitos, kiitos Ben hyvästä alustuspuheenvuorosta. Pitkän aikavälin suunnittelu on äärimmäisen tärkeää. Äh, sen takia hallinto ja tämän lainsäädännön välillä ei saa olla mitään aukokohtaa. Meillä on oltava hyvä teksti, jonka pohjalta voidaan nähdä, voitaisiinko esimerkiksi äh, sosiaalisen asuntotuotannon normia kiristää. Jos katsotaan, mitä tapahtuu monissa maissa, mitä on tapahtunut tänä talvena, siellä on ollut savusumua, saasteita, joka pääsee myös rakennuksiin silloin, kun niiden eristys on huono ja ilmanlaatu heikkenee. Me tarvitsemme johdonmukaista strategiaa, joka huomioi myös tämän. Sitten yksi kysymys, Bent. En tiedä, onko vielä ratkaisua tähän löytynyt. Öljy ja kaasu hinnat ovat varsin matalalla tasolla. Ennusteet ovat todenneet, että ne pysyvät matalalla tasolla myös näiden energiatehokkuustavoitteiden takia. Miten voidaan luoda sellainen bisnestapaus, joka pohjautuisi pelkästään yksityiselle rahalle eh, näillä, näillä matalilla öljyn ja kaasun hinnoilla? Täytyy olla realisteja. Meidän täytyy päästä eh, nolla hiilipäästöihin eh, ja tämä tarvitsee tuekseen myös julkista rahaa jotta voidaan tehostaa yksityisen rahan ja rahoituksen vaikutusta. Meidän täytyy katsoa yksityiskohtaisemmin sitä, miten julkista rahaa voidaan hyödyntää paremmalla tavalla. Nyt kun öljy ja hiilihinta on matalalla, hiilidioksidin hinta on matalalla tasolla, niin sitten liiketoiminnalle ei oikein löydy oikeanlaista mallia, joka kannustaisi remontointiin. Eli julkista rahaa ei meinaa sitten löytyä riittävästi. Kiitos. Kiitos. Edustaja Banko Kiitos paljon puheenjohtaja. Energiatehokkuus rakennuksissa on keskeistä, kun haluamme vähähiilistä strategiaa EUlle. Jos me haluamme saada enemmän energiakulutusta EU-hun, meillä on paljon potentiaalia, mutta se täytyy tehdä myös tuottavalla tavalla. 75 prosenttia rakennuskannasta ei ole tehokkuutta energiatehokkaista. Sen takia meillä on ongelma, kun me lähdemme uudistamaan olevassa olevaa kantaa. Me tiedämme, että kun me haluamme säästää energiaa, ne ovat tehokkaampia ja ne ovat myös halvempia. Meillä on keinoja siihen. Jos me haluamme edistää tätä uudistusta, silloin me kulutamme vähemmän energiaa myös paremmalla mukavuustakulla ja se myö, sillä on myös työllistävä vaikutus. Tässä on suuren suuri mahdollisuus, jotta me voisimme taistella energiaköyhyyttä vastaan, josta 23 miljoonaa perhettä tai kotitaloutta kärsii tällä hetkellä. Meidän pitää myös antaa enemmän mahdollisuutta tiedon välitykselle. Me meidän pitää parantaa energiatehokkuustodistuksia, sertifikaatteja myös tajuta, mitkä ovat keinot energiatehokkuudelle, jotka ovat tuottavia. Meidän täytyy myös suunnata investoinnit oikeaan suuntaan. Meillä on tässä käsissämme suunnattoman suuri mahdollisuus. Thank you very much. Now, Ms. Kiitos. Edustaja Spiraki. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι και εγώ ευτυχής που είναι ραπορτέρο κύριος Μπένσον. Διότι... Kiitos. Olen tyytyväinen, että edustaja Benson on tässä esittelijänä. Hänen oma älytalonsa on tässä esimerkkinä, mutta meidän täytyy kuitenkin öö, kuroa umpeen se kuilu, joka on näiden hienojen älytalojen ja toisaalta niiden äh, vanhanaikaisten talojen välillä, jossa ei vielä energiatehokkuudesta voida puhua. Eli tätä asiaa täytyy viedä eteenpäin. Suurin osa väestöstä asuu energiaköyhyydessä, sellaisissa rakennuksissa, jotka ovat tehottomia. Meidän on ymmärrettävä, että energiaköyhyys tarkoittaa sellaista äh, tilannetta, joka on kansalaisten kannalta kestämätön. Meillä on ESIR-rahasto olemassa, meillä on myös muita rahastoja myös yksityisellä sektorilla, jotka voisivat tässä olla äh, kaikki käytössä. Meidän täytyy myös valistaa ihmisiä niistä konkreettisista myönteisistä vaikutuksista, joita saamme tällä aikaa. Kiitos paljon edustaja sanomatta grazie presidente. Kiitos puheenjohtaja. En lähde toistamaan jo sanottua. Kollegat ovat niitä jo todenneet. Tässä ehdotuksessa ää, täytyy olla kunnianhimoisempi, jos emme halua pelkästään uudelleen laadintaa. Sen sijaan, että todellakin vain toistetaan sama teksti kuin aikaisemmin ja päivitetään sitä artiklassa 7 tässä direktiivitekstissä äh, on energiatehokkuustavoitteita, mutta siinä rajoitutaan pelkästään siihen, että tavoitteet vain päivitetään ja uusitaan. Kun ajatellaan parlamentin kannanottoja tällä ensimmäisellä kaudella, niin tulisi kyllä olla paljon kunnianhoisempi. Ensinnäkin äh, tavoitteita tulisi nostaa 1,5 prosenttia myyntihinnasta vain tästä koituu ostajille silloin, kun ajatellaan uusia rakennuksia. Ja tällä alalla meillä lainsäädäntöä jo on. Kyse on siitä, että täytyy huomioida myös julkinen hallinto ja rakennukset, joita sillä puolella käytetään. Näin tavoitteet ja johdonmukaisuus säilyisi energiatehokkuudessa täytyy lähteä liikkeelle rakennuksista ja nimenomaan strategiasta. Äh, ja kannustimet täytyy tässä järjestelmässä säilyttää. Thank you very much. Kiitos paljon edustaja Karins. Uh, thank you very much. Kiitos paljon. Mielenkiintoista keskustelua. Haluaisin kiinnittää käytännön asioista yhteen huomiota näyttäisi itsestään selvältä, että rakennuksissa olisi paljon mahdollisuuksia parantaa energiatehokkuutta, ympäristön tilaa, vähentää tuontiriippuvuutta, mutta tässä on kustannusten ja toisaalta osaamisen kysymyksiä. Baltian maista ehkä, mutta ehkä itäisen Euroopan ongelma kaiken kaikkiaan. 70-80-luvun rakennuksia on valtavasti niissä ei ole mitään hyvää energiatehokkuuden osalta. Tämä ei kiinnostanut silloin ylipäätään. Ja näiden rakennusten peruskorjaaminen ja uudisrakennusten yhteydessä on hankaluuksia löytää riittävän pätevää henkilökuntaa tekemään tätä työtä. Yleensä edistäminen tarkoittaa sitä, että pistetään sinne jotain edistysmateriaalia, mutta – sitten syntyy ongelma siinä, että ei ole ilmastointia, ilman vaihtoa. Jos ei sinne ilmastointia laiteta, niin haitetaan rakennusta enemmän kuin hyödynnetään, ja siitä tulee epäterveellisempi koti. Jos haluamme huolehtia hyvästä ilmanvaihdosta, siitä syntyy kustannuksia. Meidän maissamme ei ole kyse sosiaalisesta asuntotuotannosta, vaan yksityistämisen yhteydessä köyhimmät kansanosat ovat kuitenkin päätyneet näihin, muut ovat muuttaneet pois ja ostaneet uudempia taloja, parempia taloja. Joten köyhillä ihmisillä on hyvin huonosti toimivia asuntoja. Mistä kustannukset tulevat, koska vuokra ei saisi nousta ja jos ei saada nostettua vuokraa, kukaan ei halua tehdä näitä peruskorjauksia. Tässä on ikävä ongelma, joka pitää ratkaista. Kiitos. Kiitos. Laitan itsenekin puhujalistalle. Haluaisin viitata edustaja Kellin puheenvuoron. Hän sanoi, että edustaja Bensenillä on niin loistava esimerkkitalo. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että erityisesti esittelijä ja varjoesittelijä siitä, että suurin rakennusten omistaja jokaisessa jäsenvaltiota on maan hallitus. Voitaisiin osoittaa vähän esimerkkiä omissa rakennuksissa. Edustaja Kares puhuu, puhuu rakennuksista, jotka ovat surkeassa tilassa. Niin nämähän ovat julkisesti omistettuja rakennuksia. Silloin ei tehdä sitä työtä, jota, josta puhutaan, joka olisi niin tärkeää. Toivoisin, että esittelijä voisi tunnustaa sen, että EUn suurin – rakennusten omistajan aina valtio EU:ssa. Kiitos. Nyt edustaja Kiirekki. Dziękuję bardzo. E, mówiąc o e, efektywności budynków, trzeba... Kiitos. Kun puhumme rakennusten energiatehokkuudesta, niin täytyy pitää mielessä, että kyse on paikallisesta ongelmasta. Lämmitystähän ei voida siirtää pitkien välimatkojen takaa tässä tilanteeseen vaikuttaa myös maantiede. Pohjoisessa tarvitaan kenties 200 kilowattia tunnissa lämmitystä ja taas etelässä selvitään 30 kilowattilla rakennusten lämmittämiseen. Eli olisi virhe, jos haluttaisiin ottaa käyttöön jonkinlainen yksi ja ainoa järjestelmä, joka pätisi kaikkialla. Ja toiseksi Meillä on tässä vartavasti työsarkaa arkkitehdeille ja kaupunkisuunnittelijoille. Nämä tehtävät tulisi ottaa ammattilaisille tällä alalla, eli pitäisi paremmin hyödyntää myös luonnonolosuhteita eri jäsenvaltioissa. Näin tehokkuus kenties ei toteutuisi tehokkaimmin, mutta ainakin nopeimmin. Kiitos edustaja Roille. No, me olemme kaikki puhuneet nyt siitä, miten tärkeää on säästää energiaa, miten paha asia on, että ihmiset kärsivät energiaköyhyydestä, totta. Mutta pitäisi puhua siitä, mitä voimme tehdä. Viittaisin yhteen seikkaan vain. Jos rakennusten määräyksiä tiukennetaan, halutaan aina parempaa energiatehokkuutta, niin ne, jotka rakentavat, rakentavat kalliimpia taloja. Joko silloin vuokra kasvaa, ja ne, joilla ei ole varaa maksaa vuokra, eivät näitä asuntoja saa. Tai tai jos ei saada vuokralaisia korkealla vuokraa sitten ei rakenneta taloja. Näinkään tällä hetkellä jo, jo jossain paikoissa taloja enää rakenneta, koska määräykset ovat niin tiukat ja vuokrasuntojen tuotanto on siksi ihan kalliimpaa. Eikö tässä saata käydä niin, että lopputulos on ihan eri kuin mitä ajettiin takaa? Eli korotetaan kustannuksia, taloja ei enää rakenneta tai niistä tulee niin kalliita, että normi-ihmiset eivät voi enää näitä asuntoja vuokrata. Ja onnittelut sitten, koska saimme ihan päinvastaista aikaiseksi kuin mitä ajoimme takaa. Kiitos. Kiitos edustaja Roil. Viimeisenä puhelistalla on edustaja Nika. Mulțumesc, domnule președinte. O singură observație aș avea importantă. Haluaisin esittää yhden kommentin. Katson, että olisi tarpeen sisällyttää tähän politiikkaan pakollisuuden elementti. Itä-Euroopassa on paljon suuria kerrostaloja, joissa saattaa olla 50-100kin asuntoa ja korjauksille olisi kovasti tarvetta. Tiettyjä vara, varoja tähän työhön on olemassa esimerkiksi rakennerahastoissa, mutta paikalliset mm, kaupunginvaltuustot tai kunnanvaltuustot eivät välttämättä pysty tähän työhön osallistumaan. Voi olla, että tehdään esimerkiksi sopimuksia 50 tai 100 henkilön kanssa ja sitten jos yksikin vastustaa hanketta, niin sitten ei voida hyväksyä tällaista rakennuksen energiatehokkuusuudistusta. Jot, joskus aloitteet jumittuvat byrokraattisista syistä ja sen takia, että tietoa ei ole tarpeeksi. Ja sitten eurooppalaisia varoja ei voida käyttää näihin hankkeisiin, koska Äh, rakennukset eivät ole energiatehokkaita. Kiitos edustaja Nika. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Onko muita jäseniä, jotka haluavat käyttää puheenvuoron? Näin ei näyttäisi olevan, joten kiittäisin sydämellisesti siitä, että niin tiulkanne kelmallisesti pidettiin kiinni aikataulusta. Täällä olisikin energiapääosastolta, olkaa hyvä teidän puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Oikein kiinnostavaa keskustelua. Mielellämme jatkamme näitä keskusteluita. Haluaisin kommentoida muutamaa puheenvuoroa. Edustaja Bentsen, mielemme kuulemme lisää näistä ajatuksista siitä, miten voitaisiin mahdollistaa yksityisen rahoituksen tukeminen. Paljon hankkeita on, mutta mitä voidaan tehdä lainsäädäntötyössä? Kiinnostava kuulla teiltä lisää. Ja miten voidaan huolehtia siitä, ettei synny tällaista tilannetta. Kieli ja muut. Olen samaa mieltä, että pätevyyteen osaamisen pitää kiinnittää huomiota. Vuoteen 2020 on tällainen pätevyyden lisäämishanke tarpeen, koska määräykset ovat turhia, jos ei ole työntekijöitä, jotka pystyvät toteuttamaan tätä. Tämä oli sinänsä lainsäädännön, vaan rinnakkaistoimien tehtävä. Ysäytösak kantoi sähköisestä liikkuvuudesta ja sen hinnasta huolta me oletamme, että kustannukset olivat noin 8 miljardia tästä, mistä puhuimme, mutta ei se ole mikään merkityksetön. Mutta tässä on tämä kana- ja muna-ongelma sähköisen liikkuvuuden osalta. Meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta oikein saada näitä latauspisteitä sinne, missä ihmiset ovat. Eli meidän pitää huolehtia siitä, että tästä umppikujasta päästään, jotta voidaan edistää niitä asioita, joita kaikki haluamme. Edustaja Pedersen, olemme kovasti samaa mieltä tästä yhden luukun järjestelmästä. Tähän pyrimme kansallisella tasolla rahoitusformeiden kautta, jotta voidaan huolehtia siitä, että näin voidaan rahoittaa älykkäitä rakennuksia. Jos viittasitte oman maanne järjestelmään, jossa muutama yksityinen yritys on saanut hyvin tehokkaan järjestelmän aikaiseksi, varmasti muut voisivat oppia tuosta järjestelmästä. Se on hyvä esimerkki. Edustaja Masulesi, linkki laajempaan järjestelmään on tärkeä. Älekkyysindikaattorit ovat tärkeitä, koska on katsottava, voidaanko saada tällainen linkki järjestelmään kaiken kaikkiaan, kun halutaan sinne ihmisiä elämän niin, että energiatehokkuus toimii aina silloin, kun käytetään tuulivoimaa, aurinkovoimaa ja niin edelleen. Tämä on tärkeää kaiken puolin. Ei meitä kiinnosta ainoastaan high-tech-ratkaisut. Esimerkiksi vesitankki, joka voidaan kuumentaa sähköisesti silloin, kun tuulee tai on aurinkovoimaa käytössä, niin tämä on ihan hyvä ratkaisu. Emme me halua siis edistää ainoastaan high-tech-ratkaisuja. Edustaja Silikotis kysyi energiaköyhyydestä useissa muissakin puheenvuoroissa tämä tuli esiin. Meidän analyysimme on se, että ainoastaan tämän toteuttamisen kautta hyödynnetään niitä, jotka ovat matala tuloisia perheitä. Jos vuokraa asunnon eteenpäin, vuokralaiselle pitää kertoa energiatehokkuudesta. Silloin nähdään, tuleeko tästä edullinen energiankulutuksen osalta. Ja kun peruskorjauksia tehdään, energiatehokkuutta on parannettava. Eli omistajat ja asukkaat hyötyvät näistä parannuksista. Näin kolme miljoonaa kotitaloutta saadaan köyhyydestä, jos ajatellaan esimerkiksi, että uudistetaan ikkunakarmit niin, että toimitaan energiatehokkaammin. Näiden toimien kautta jo saadaan tärkeä edistys aikaiseksi energiaköyhyyden osalta. Tamburano ja Turmes Olemme samaa mieltä markkinasuunnitteluun. Tässä on linkkejä ja uusiutuviin energialähteisiin, koska melko pitkälti tässäkin pyritään energiaa, rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä ajamaan niin, että uusiutuvat energialähteet tulevat rakennusenergiatehokkuudessa esiin myös. Pitkän aikavälin suunnitelmat ovat erityisen tärkeitä. Tässä on viitattava myös hallintorakennelmiin Eli kun tehdään pitkän aikavälin energiasuunnitelmia, on tiedettävä, mitä voidaan saada rakennuskannasta irti tässä yhteydessä. Se on tärkeä linkki myös meidän silmissämme. Olisimme edustaja Van Bremtin kanssa samaa mieltä Pariisin linkistä. Tämä ja muut toimet on nähtävä osana EUn panosta siihen – miten toteutamme sen, mihin olemme lupautuneet ja mitä voimme tehdä vielä vuoden 2030 jälkeen. Todella siis määrällisesti on voitava mitata, mitä teemme tällä saralla. Meillä olisi varoitus vähän edustaja Pohjan suuntaan, ettei laajennettaisi nyt soveltamisalaa, kun me emme ehdottaneet sellaisia määräyksiä, jotka eivät ole vielä päässeet astumaan voimaan. Artiklan 5 siirtäminen energia-tehokkuusdirektiivistä, niin, että se siirretään pois sieltä, missä kestellään julkisia rakennuksia. Ja kannattaa ehkä laajentaa tätä julkiseen sektoriin kaiken kaikkiaan ennen kuin nähdään, mitä valtion tasolla on saatu aikaan. Muiden määräisten avaamiseen liittyy se riski, että lähdetään tähän keskusteluun. Te antaisitte puhua siitä, että on tarpeen löytää sopimus neuvoston kanssa. Nämä ovat pidempiä, hankalampia neuvotteluita ehkä saataisiin täydellisempää lainsäädäntöä, mutta silloin soveltamisalaa pitäisi laajentaa melko merkittävästi. Toivoisin, että pidettäisiin siis kiinni tästä ehdotetusta. Julkisista varoista. Turmes teki ehdotuksen. Kyllä, totta kai julkisin varoin, mutta ilman julkisia varoja voidaan myös saada paljon aikaan. Paljon voidaan saada aikaan puitteiden parantamisen kautta sitä kautta, että poistetaan esteitä siltä, että yksityistä rahaa menee tälle saralle. Älyrakennus Hankkeessa nähdään, että voidaan kerätä paljon tietoa toimien vaikutuksesta. Jos ikkunat vaihdetaan, miten paljon lopulta säästetään energiaa, näin pankit tai eläkerastot tai muut voivat paremmin laskea tai sanoa, että voimme luvata, että saatte näin paljon säästöä. Eli siihen olisi kiinnitettävä huomiota ilman muuta. Edustajat Karense, Nikka puhuivat asunnoista, yksityisasunnoista. Olemme samaa mieltä, että ongelmia on paljon ja ne liittyvät usein sopimussuhteisen ja miten monta ääntä tarvitaan asuinrakennuksen peruskorjausten taakse. Olen nähnyt Latviasta ja Liettuasta ja niiden hyviäkin esimerkkiä näiden peruskorjauksien osalta. Olaf Henkelhän puhui siitä, mitä julkisissa rakennuksissa on tehty ja Liettuan esimerkistä voisimme tässä oppia paljon. Ja lopulta edustaja Roil, olemme samaa mieltä siitä, että meidän on kiinnitettävä huomenta kustannuksiin. Kun uusista rakennuksista puhutaan, näemme kyllä edistystä paljon niin, että parhaan, verrataan parhaan energiatehokkuuden ja hunnompien suhdetta. Ja nyt näyttäisi siltä, että taloudellisinta on rakentaa tällaisia passiivitaloja. Voisin voi pidempään, mutta olen jo käyttänyt enemmän puheaikaa kuin mitä me peille on annettu, joten päätän puheenvuoroni tähän. Varmasti voimme jatkaa keskustelua ja mielellämme kiitos. Kiitos oikein paljon. Hienoa, tai sitten viitata lähes jokaiseen puhujaan tässä. Nyt esittelemme Bensensä loppupuheenvuoron, olkaa hyvä. Thanks so much, Chair. First of all... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikista kommenteista, kollegoilta ja varjoesittelijöiltä, joita tämä aihe kiinnostaa. Uudet rakennukset ovat vain 1,5 prosenttia mm, rakennuskannasta joka vuosi, eli meidän on keskityttävä olemassa olevaan rakennuskantaan. Pitkän aikavälin suunnittelu jäsenvaltioissa on hyvin tärkeää tässä suhteessa – Tänään useat kollegat mainitsivat energiaköyhyyden ja sen, että tarvitaan peruskorjauksia myös julkisissa rakennuksissa. Olen puheenjohtajan kanssa täysin samaa mieltä. Hän mainitsi sen, että monissa kunnissa, alueilla ja myös jäsenvaltioissa on paljon tehottomia rakennuksia, jotka voisivat näyttää meille muille tietä On hyvä, että meillä on nyt ESIR, eh, investointipankki, rakennerahasto ja niin edelleen. Julkinen rahoitus ei kuitenkaan näitä haasteita ratkaise. Meidän on edistyttävä myös yksityisen rahoituksen saralla. Sen takia yksi tärkeimmistä kysymyksistä, jolla saamme eh, menestystä aikaan, on nimenomaan yksityinen rahoitus. Täytyy perehtyä siihen, mitä tältä osin voitaisiin tehdä. Totean vain Brentille, että tässä emme purjehdi omillamme, vaan ETS ja Pariisin sitoumukset ovat myös tärkeitä. Ja lopuksi haluan vielä kiittää herra Hudsonia ja hänen tiimiään erinomaisesta yhteistyöstä. Odotan jo kovasti tulevia neuvotteluja. Kiitos puheenjohtaja. that... Kiitos paljon edustaja Benson. Näin pääsemme esityslistalla eteenpäin kohtaan yksi. 15, jossa puhutaan uusiutuvan energian tukemisesta. Haluaisin todeta, että meillä on yksi tunti aikaa tähän keskusteluun esittelijän, varjoesittelijän puheenvuoroihin ja keskusteluun, joten edustaja Blanco Lopes saa viideksi minuutiksi puheenvuoron, olkaa hyvä. Muchas gracias, presidente. Kiitos paljon puheenjohtaja. Komission tekemä ehdotus tarjoaa meille mahdollisuuden käsitellä tätä välttämätöntä muutosta, joka on tapahtunut energiamaailmassa, kun ajattelemme aikaisempaa asetusta ja säännöstä. Meillä on tämä sääntö, sääntöpuitteet, meidän, me olemme, meidän täytyy perustaa kokemuksena. Ensinnäkin tämä pitää olla koko maailmalle signaali siitä, että me haluamme sitoutua ilmastonmuutoksiin ja että se on keskeinen instrumentti, jotta voisimme myös pitää kiinni kansainvälisistä sopimuksista. Toisekseen on tärkeää ennakoida kehitys, miten uusiutuvien energialähteiden markkinat kehittyvät, koska se on meille tar- huikea mahdollisuus meidän yritysmaailmalle. Se on myös huikea mahdollisuus työllisyydelle. Me voi jättää tilaisuutta käyttämättä. Meidän täytyy myös hyödyntää meidän keskeinen rooli. Me olemme pioneereja, kun haluamme kehittää tätä teknologiaa. Meillä on riittävästi teknologista tietämystä. Meillä on teollista rakenta- rakenteita ja meillä on ammatillista tietämystä hyödyntää tämä mahdollisuus. Kolmannen Onneksi ei ole yhtään vähemmän tärkeää, kun ajattelemme uusiutuvien energialähteiden teknologista hintaa. Ei se tarkoita ainoastaan sitä, että meidän pitäisi huolehtia talouden kestävästä kehityksestä. Tässä on kyse myös siitä, että se on tullut tärkeäksi mahdollisuudeksi kehittyä halvaksi energiaksi. Se voi myös kasvattaa meidän energiariippumattomuutta ja saada teollisuudesta kilpailukykyisempää. Energiapaketissa on paljon positiivisia elementtejä, mutta siellä pitää jotakin myös korjata. Siitä voi tulla sellainen vaikutelma, että se oli riittävää, kun ajattelemme tavoitteiden määrää tässä parlamentissa me haluamme antaa yhteneväisyyttä näille tavoitteille, jotka on laadittu vuodelle 2030, että niihin päästäisiin edes vuonna 2050. Meidän pitää meillä vielä pidemmälle uusiutuvien energialähteiden kanssa, jos ajattelemme 27 prosenttia käyttöasteesta. Me, lopuksi meidän pitää päästä vähempään hiilipitoisuuteen vähähiiliseen energian käyttöön. Silloin voimme päästä tähän 27 prosentin tavoitteeseen vuonna 2030. Jos ajattelemme teollisuutemme kilpailukykyisyyttä, meidän pitää tavuta, että voimme päästä 7 prosenttiin ilman lisäponnisteluja. Sen takia meidän pitää päästä sopimukseen, jotta voimme todella päästä tähän tavoitteeseen ilman minkälaisia riitasointoja, jos ajattelemme vuotta 2050. Tämän lisäksi minä haluaisin myös, että onnistuisimme tässä uudessa tavoitteessamme, että se lisättäisiin myös kansalliselle tasolla sitovalla tavalla. Ei, jos tätä lähtee vastustamaan, niin silloin se on täysin ristiriitassa sen kuvan kanssa, jonka haluamme antaa. Meidän teollisuutemme pitää olla kilpailukykyistä. Meidän pitää jatkuvasti osallistua sähkömarkkinoille talvipaketin mukaan se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy lähteä myös paremmin integroimaan ja suunnittelemaan tätä energia- ja sähkömarkkinoita meidän pitää myös tajuta, mikä merkitys on direktiivillä. Se kieltää vanhanaikaiset käytänteet, jotka ovat osoittautuneet kielteisiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy vahvistaa toimenpiteitä. Meidän täytyy turvata Euroopan kuva, että se on juridisesti turvallista aluetta. Se on keskeistä, jos me haluamme pyrkiä turvaamaan tärkeät investoinnit, joita me tarvitsemme tämän energiasiirtymäkauden onnistumiseksi. Tämä ehdotus on erittäin hyvä se tarkoittaa sitä, että sillä viitoitamme sitä tietä, mitä kuluttajatkin voivat käyttää. Eli me haluamme vahvistaa kansalaisten osallistumista. Kuluttajat ovat avaintekijässä tulevaisuuden energiamarkkinoilla. Me haluamme tarjota paremmat työvälineet hintapolitiikassa ja niin, että me voimme lähteä myymään itse omaa energiatuotantoamme ja haluamme aktivoida myös sähkömarkkinoiden olemassaolo. Eli meillä pitää olla älykkäitä kaupunkeja. Se tarkoittaa myös omavaraista kulutusta. Meidän täytyy pystyä paremmin myös varastoimaan ja hallinnoimaan älykkäiden verkkojen avulla. Direktiivi pitää helpottaa kaikkia näiden prosessien toteutumista, joka kohdistuu tulevaisuuden energiamarkkinoille. Se on suuri harppaus eteenpäin, kun ajattelemme omavaraista kulutusta oikeutena mutta tämän pitäisi vapauttaa meidät sille tielle, jossa ei olisi mitään keinotekoisia esteitä. Toinen elementti, joka, jota pitää ajatella, meidän pitää ajatella uusiutuvien energian käyttöä kuljetussektorilla. Meillä on tuhansia, tuhansia kansalaisia Euroopassa, jotka käyttävät tätä sektoria. Meidän pitää päästä vähän hiilisempaan teollisuuteen ja energiankulutukseen, mutta se ei ainoastaan riitä meillä on, meidän täytyy sitoutua kansalaistemme suhteen, jos me haluamme parantaa heidän elämänsä laatua. Tämän työn pitää olla säätelyä selkeätä, sen pitää olla so, sopeutettu vähähiilisemmän talouden tavoitteiden kanssa. Se tarkoittaa puhdasta energiaa, se tarkoittaa halvempaa energiaa, se tarkoittaa energiaa, joka synnyttää työllisyyttä. Sen takia meillä on erittäin suuri haaste edessämme. Suuri haaste, joka on myös suuren suuri mahdollisuus. Thank you very much. No. Kiitos oikein paljon. Nyt väliesittelijä EPPstä. Ylistä Kelle. Eh, thank you very much, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensin pitäisin komission ehdotusta uudelleen laadinnaksi uusiutuvien energianlähteiden osalta tervetulleena. Siinä on paljon myönteistä. Ilman yksityiskohtaisempia kommentteja haluaisin ihan ensi ajatukseni jakaa kanssanne ensi lukeman jälkeen. Kuten sanottiin, tavoitteista suuri keskustelu liittyy varmasti tuohon 27 prosentin tavoitteisiin. Siihen pitäisi keskittyä. Ensinnäkin on muistettava, että parlamentti jo muutaman kerran on tukenut korkeampaa 40 prosentin tavoitetta. 30 prosenttia on liikaa, sanovat jotkut toisten mielestä 30 prosenttia ei ole riittävästi. Kuitenkin enemmistö on tukenut menneisyydessä tiukempaa tavoitetta, että meidän velvollisuutemme – on huolehtia tehokkaimman tavoitteen noudattamisesta. Kuten sanottiin, pitäisi tutkia tarkkaan komission tutkimuksia ja mallintamista. Miksi on valittu 27 prosenttia tavoitteena? Joidenkin uusiutuvien, esimerkiksi aurinko- ja tuulivoiman hinta on laskenut, joten pitäisi pyrkiä huolehtimaan johdonmukaisuudesta, realiteetteista, koska ei saa lähettää kielteistä viestiä – keskeisille teollisuuden aloille ja koko alihankintaketjulle tässä. Mitkä poliisit toimet eivät ole sellaisia, että puhuttaisiin sitä, että noudatetaan vain nykymallia. Silloin päädyttäisiin 24 prosenttia reilusti. Silloin voitaisiin sanoa, että 27 prosenttia ei näytä kyllä kovin kunnianhimoiselta. Tästä voitaisiin puhua enemmän. No sitten uusiutuvien energioiden käyttäjien ryhmästä on puhuttu, mutta uusiutuvia energialähteitä pitää energiaa sekoituksemme saada enemmän, erityisesti maaseutualoilla. Julkinen tuki osallistuminen tässä yhteydessä on tärkeää. Meidän on huolehdittava kuitenkin siitä, että meillä on reilu järjestelmä. Uusiutuvien energian järjestelmien kautta pitää saada katettua ne kustannukset, joita syntyy verkon huoltamisesta, ylläpitämisestä ja standby-kapasiteetin huolehtimisesta. Näitä kustannuksia ei saa sosialisoida kaikkien energiakuluttajien harteille. On löydettävä oikea tasapaino, se on meille tärkeä tehtävä. Uusiutuva lämmitys ja viilennys. Hyvä, että tässä on uusi osio lämmityksestä ja viilennyksestä. Huomaan, että puheaikani on loppunut, mutta meidän on katsottava tätä aihetta keskusteltava siitä. Vuosi mittainen prosentin lisäys. Heijastelisikohan se sitten nopeaa edistystä, jota on saatu? Ei se antaisi oikea viestiä jatkuvista investoinneista. Ja lopuksi pitäisi katsoa koko biopolttoainekysymystä hyvin tarkkaan, koska tässä epäonnistuimme aikaisemmin, emme saa tehdä tässä uudestaan virheitä. En halua käyttää enempää aikaa tällä kertaa. Kiitos oikein paljon. Kiitos edustaja Kelli. Nyt ECRn varjoesittelijähän se olevan Henkel. Kuten tiedätte, 27 prosenttia on komission uusiutuvien osuusehdotus energiakulutuksessa. Jäädäänkö 27 prosenttiin vai lisätäänkö sitä tämän on meistä vielä keskustelun kohteena oleva asia? Jokaisen jäsenvaltion osallistuminen ja osuus on vielä määriteltävä. Ehdotus käsittääkseni ei oikein näyttäisi se sektorikohtaisia tavoitteita. Ja sitten siinä on käytetty ja polttoaineiden kiintiöitä, mutta kiistanalaisin taitaa olla katto perinteisten biopolttoaineiden käytöstä 3,8 julkisessa liikennessä. Perussyynä on tässä epäsuora maankäytön vaikutukset. Kaikki tiedämme tästä aiheesta jo paljon. Meidän on nähtävä, että uudet yritykset ja mallit syntyvät nopeasti ja voivat vaikuttaa siihen, miten taloudellisesti ja ympäristön kannalta voidaan biopolttoaineita kestävällä tapaa käyttää. Mutta kysymys kai kuuluisi, miten pitkälti eurooppalaiset tuottajat altistuisivat tälle katolle. Ja sitten pitäisi katsoa, mitä kielteisiä vaikutuksia on maankäyttöön muilla alueilla – jos Euroopan unionissa käytetään biopolttoaineita hyödyksen enemmän. Esittelijä Blanco Lopez antoi ymmärtää, että hän ehdottaisi 27 prosentin tavoitteen lisäämistä 30 prosenttiin perustuen aikaisempaan Euroopan parlamentin päätökseen. Lisäksi hän tuntui tukevan tiettyä kattaa perinteisten biopolttoaineiden käytölle. Suhtaudun ihan avoimesti tässä vaiheessa. Lopullista kantaa minulla ei vielä ole, mutta haluan samalla sanoa hyvin selvästi, että minä en läheisyysperiaatteesta lähde joustamaan, enkä siitä, että jäsenvaltioilla on vapaus päättää omasta energiasekoituksestaan. Nyt edustaja Federle. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensin tavoitteista. Olen samaa mieltä, että parantamisen varaa on, lievästi sanottuna, aivan niin kuin esittelijä jo totesi. ECR e ECRn ja EPPn avauksetkin antavat ymmärtää, että tähän suuntaan ollaan menossa. On tehty tutkimus ja komissio on tehnyt perustutkimusta, mutta näyttää siltä, että komissio käyttää tietoja vuodelta 2012. Hintakehitys tämän vuoden ja vuoden 2012 välillä ei ole tässä otettu huomioon kustannuksissa on tapahtunut huomattavaa muutosta, kun ajatellaan investointeja uusiutuviin energialähteisiin. Eli kyllä tässä voitaisiin saada arvoa vastinetta rahalla enemmänkin, jos tavoite olisi oikeassa. Eli pyytäisin tähän kollegoiden tukea. Sitten lämmityksessä ja viilennyksessä uusiutuvien käyttö. Tässä täytyy ottaa huomioon lukuisia jäsenvaltioita, jotka nyt jo käyttävät uusiutuvia energialähteitä sekä lämmityksessä että viilennyksessä. Jos kaikki käyttäisivät tätä samaa prosenttiosuutta, eli on jo jäsenvaltioita, joissa käytetään lähestulkoon sataprosenttisesti uusiutuvia, niin sitten muilla olisi aika vaikea päästä samaan tavoitteeseen. ECRn varjoesittelijän kanssa olen aika lailla samaa mieltä siitä, että on varmistettava, että katsomme kokonaiskasvihuonekaasupäästöjen vähentymistä, eikä niinkään sitä, mitä äh, materiaalia on käytetty. No sitten metsäbiomassan käyttö. Jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluu päättää energiamiksistä ja myös metsän hoito täytyy säilyttää. Meillä on hyvin laajoja erilaisia metsäalueita ja näkemys metsistä äh, riippuu hyvin pitkälti siitä, mistä henkilö itse tulee. Joissakin maissa äh, on hyvin hoidettuja mm, suuria metsäalueita ja joissakin muissa jäsenvaltioissa taas tuskaillaan vieläkin sen kanssa, että metsänhoito olisi kestävällä pohjalla. Tämäkin on otettava huomioon. Sitten uusiutuvat energiainvestoinnit ovat olleet laskusuunnassa viime vuosina. Tämä ehdotus on hyvin tärkeä kannustin investoinneille. On varmistettava se, että toteutamme todellakin pitkän aikavälin politiikkaa. Näin ollen investointia täytyy saada lisää. Ja sitten ITRE valiokunnan kollegoille totean, että meillä on valtava vastuu koko talvipaketista. Haluaisin muistuttaa tulevasta toimivaltuustaistelusta valiokuntien välillä. Jos me huomioimme ETS-sektorin ja niin sen ulkopuolella olevat alat ja koko talvipaketin, niin on varmistettava, että me olemme vastuussa tässä niin, että meillä on myös sananvaltaa kaikista eri osa-alueista. Me tiedämme, että Envin kanssa äh, joudumme tappelemaan esimerkiksi näistä kestävyyskriteereistä. Meidän tulisi varmistaa, että ainakin kyse on jaetusta toimivallasta niin, että voimme sitten olla vastuussa koko talvipaketin tuloksesta. Oh, Mr. Kiitos edustaja Fedelle. Seuraan edustaja Turmas. Kiitos paljon. Kiitos kollegat. Hienoa, että meillä on lähes konsensus siitä, että 27 prosenttia ei riitä. Miksikö? No kustannukset ovat laskeneet, uusiutuvat olivat kalliita, mutta katsotaan offshore-tuulivoiman ja aurinkovoiman hintoja. Nyt komission luvut ovat hiukan vanhentuneita. Meidän pitäisi katsoa tätä hyvin tarkkaan. Joko komissio päivittää lukuja kaiken tuorempiin, tai sitten meidän pitää huolehtia tutkimuksesta. Jos tämä yhdistetään energiatehokkuuteen, tehokkuusvaatimuksiin, niin 33 tai 35 mielestäni, 35 niin prosenttia olisi sopivampi. Meidän katsottava näitä lukuja tarkkaan. Tärkeää tässä on se, että minä en ymmärrä, miksi komissio sanoo, että 50 prosenttia vihreää sähköä vuonna 2030 on paras mahdollinen. Sitten sanotaan, että nyt täysillä kohti sähköistä lämmitystä tai sähköliikennettä – mutta eihän vanhan järjestelmän varan kannata sähköistä liikkuvuutta rakentaa. Eli tehokas diesel voisi olla parempi kuin hiilellä tuotetun sähkö, sähkön sähköauto. Lähdetäänkö nyt suurempaan sähkön osuuteen? Meidän pitää voida yhdistää sähköinen liikkuvuus ja sitten rakennusten osalta tehokkuus, tehokkuus ja tehokkuus – ja jos rakennukset ovat tehokkaita, ehkä meillä voi olla sähkölämmitystäkin vähän enemmän. Uusiutuvat. Tässä on kyse pääomakustannuksista pitkälti. Ja yksi asia, joka on pidettävä mielessä, on esimerkiksi seuraava. Puolassa voidaan sanoa, että maa on selkeästi edullisempaa kuin Tanskassa. Tanskassa 95 megawattituntia ja 52 ja 55 Puolassa. niin miten voidaan selittää, että sama summa lähes, mutta edullisempi maa Puolassa. Ja sitten tarjouskilpailu 95 Puolassa, 55 Tanskassa. Mikä on tässä nyt taustalla? No pääomakustannukset. Pääomakustannukset ovat korkeammat Puolassa kuin Tanskassa. Saksalainen viiniturbiini on Saksassa edullisempi kuin Romaniassa. Tämä pääomakustannuskysymys on ratkaistava. Kaikki investoijat pystyvät teille kertomaan, että vähiten, että mitä vähemmän riskiä, sitä edullisempaa pääomaa. Ja yksi asia vielä, joka on hankala. Uusiutuvan hallintajärjestelmä on liian heikko. Tässä meidän pitäisi palata sitoviin kansallisiin tavoitteisiin. Se antaisi investoijille varmuutta. Ja sitten uusi tekijä vielä. Meidän pitäisi ajattaa jäsenvaltioita, jotta saataisiin järjestelmäkustannushyötyjä, kun ajatellaan uusiutuvia verkkoja, markkinoita, niin että alueet voidaan tehdä yhteistyötä. Lisäksi Sinin kertomus, mikä on kustannus, joka syntyy siitä, että ei tehdä sähkön alalla yhteistyötä? Miksi järjestelmää, kustannushyötyjä. Ei katsotaan alueellisesti Kakkois-Eurooppaa, Saksa, Ranska ja niin edelleen. Hallitusten on ymmärrettävä, että tässä ei ole kyse taakasta, vaan mahdollisuuksista. Kiitos edustaja Turmes. Loppus Muchas gracias, presidente. Kiitos paljon puheenjohtaja. Komission ehdotus on kunnianhimoinen mutta ei riittävästi. Minä kysykin tässä, eikö servi, ilmastoyksiköt ja muut komission yksiköt ole, ole riittävästi yhteistyössä, koska tämä uusiutuvan energian ehdotus tekee yhdenveton siitä, että meidän täytyy vain miettiä, miten, mihin tämä, mistä niitä tulee ja mihin, mihin niistä investoidaan meidän täytyy muistaa myös Pariisin ilmastosopimuksen päätökset ja velvoitteet. Jos me haluamme hyvää energiapolitiikkaa, meillä on energian siirto, miten se on sosiaalisesti kallista työntekijöille tällä sektorilla. Me haluamme taistella energiaköyhyyttä vastaan vai haluammeko demokratisoida tuotantoa ja e, sähkön kulutusta. Me tiedämme, mikä toimii. Se on jo osoitettu, mitkä toimivat ne tavoitteet, jotka ovat sitout, jotka sidotaan kansallisiin tavoitteisiin ja kaikki tukimenettelyt ja myös ne kontrollit, jotka jotka on laadittu ajan, ajantasaisesti. Me haluamme myös vähän selkeämpää näkemystä hyödyistä ja kustannuksista jokaisesta uusiutuvasta energialähteestä sähkössä ja kuljetuksessa. Ja me haluamme turvata sen, että kaikkien toimijoiden edut otetaan huomioon ammattiyhdistysliikkeen, pienten sähkön tuottajien edut huomioidaan. Nämä ovat meidän prioriteettejamme ja minä olen vaivan varma, että pystymme tekemään oikean suuntaista hyvää työtä, jotta tämä lopputulos mietintönä olisi meitä palkitseva. Kiitos edustaja Kiitos puheenjohtaja. Myös me voimme vahvistaa sen, että olemme sen kannalla, että meillä olisi kansalliset tavoitteet voimassa – uusiutuvista lähteistä peräisin olevien energian käytön edistämisessä. Nämä tavoitteet ovat sellaisia, että vasen käsin ei tiedä mitä oikea tekee, mm, kun kuitenkin kyse tulisi olla kokonaisuudesta nimeltä Euroopan unioni. Me taistelemme kuluttajien etujen puolesta. Me olemme tyytyväisiä siitä, että komissio on tehnyt ehdotuksensa, mutta haluaisin korostaa sitä, että meillä on myös aktiivisia yksittäisiä kansalaisia ja myös kansalaisten yhteisöjä, jotka voivat päästä huomattaviin tuloksiin. Meillä on Delfin tekemä tulos, joka vahvistaa, että 2030 tällaiset yhteisöt voisivat yksin 19 prosenttia energiaa, sähköenergian tarpeesta täyttää. Ja 2050 puolet kansalaisista unionissa voisivat aktiivisesti olla mukana energian tuotannossa ja sen jakelussa äh, nimenomaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian suhteen, eli 50 prosenttia jopa eh, sähkön käytöstä. Meidän tulisi unionissa päästä ykkösasemaan uusiutuvan energian käytössä, mutta tiedot muualta maailmasta osoittavat, että muut etenevät paljon nopeammin kuin me. Unionissa meidän tulisi nähdä kansalainen tämän toiminnan keskiössä Kyse ei ole pelkästään iskulauseista ja mainoslauseista, vaan tarvitaan johdonmukainen sääntelykehys, jota voidaan todella toteuttaa niin, että kansalaiset olisivat etusijassa, kun tämä muutos energian käytössä unionissa toteutetaan. Tällä on vaikutuksia myös paikallisiin investointeihin, työllisyyteen sekä myös siihen kokonaisuuteen, kun siirrytään energiassa käyttämään uusiutuvia energialähteitä. Kiitos. Kiitos edustaja Tamburano. Nyt meillä on seitsemän muuta puheenvuoropyyntöä. Ensin minuutiksi saa puheenvuoron edustaja Karens. Kiitos paljon puheenjohtaja. Jälleen kiinnostavaa keskustelua, Jälleen ottaisin käytännön kysymyksen esiin. Tämä on hyvin tärkeä aihe. Siitä ei ole kahta kysymystä. Uusiutuvista energialähteistä olisi etua Euroopalle, ympäristöille, ilmastolle, sille, että ei oltaisi niin riippuvaisia tuonnista. Mutta yksi asia liittyy markkinasuunnittelun ehdotukseen hyvin tiukkaan. Mitä enemmän uusiutuvia, sitä enemmän on tällaista – väliaikaisuutta ja sitten tarvitaan varavoimaa. Ja siellä kapasiteettimekanismit tai fossiilisten polttoaineiden nyt tuki tulee esiin. Jos halutaan pois siitä, että tuetaan fossiilisia polttoaineita, pitää pohtia, miten päästään pois tukemasta uusiutuvia, koska ne eivät yksin toimi valitettavasti, kun halmeita valot ovat päällä jatkuvasti. Emme halua sähköä yritykseltä kun on lähtenyt sähköön seuraavaksi 5 tai 10 minuutin päästä. Lisää uusiutuvia, mutta miten voidaan toimia ilman, että syntyy lisää vaatimuksia kapasiteettimekanismeista, jotta joudutaan tukemaan fossiilisia polttoaineita, kun siitä halutaan eroon. Eli tämä on kysymys, joka on otettava huomioon. Kiitos. Sitten minuutti edustaja Marta. Merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Minä aion korostaa yhtä asiaa, joka on todellinen ongelma. Ei se ole ainut, mutta se on erityisen vai iso ongelma. Tämä tiukka periaate, jonka komissio on asettanut teknologian neutraalius tarjouskilpailussa, se on ongelma demokraattisessa mielessä, koska siinä ei oteta huomioon – paikallista hyväksyttävyyttä, paikallista aluesuunnittelua, joka voisi olla tehokasta ja se estää myös uusien teollisuusverkostojen luomista. Minä otan yhden esimerkin. Me haluamme, että me haluamme tällä hetkellä kehittää Euroopassa offshore-palvelua. Minä kohdennan nyt tämän teknologian tuuli offshore-teknologian. Ei siinä voida pyytää tarjouskilpailuja vain uusiutuvista lähteistä, eli se joutuu kilpailutilanteeseen maa, energia offshorein kanssa ja tilanne kehittyy sellaiseksi, että voimme kehittää, emme voi kehittää muita teollisuuden sektoreita, eli miksi emme voisi huomenna kehittää näitä kiinalaisia öö, energialähteitä, joka on paljon tehokkaampaa kuin tuulivoimalla. Ja meidän täytyy ottaa huomioon kansalaisyhteiskunnan mielipide, mitä se voi hyväksyä, mitä se haluaa hyväksyä. Uusiutuvat energialähteet sinällään ovat hyviä, mutta joskus kilpailutilanteet eivät ole sellaisia, jota, josta komissio olisi tietoinen. Kiitos. Edustaja Kulic. Děkuji. Kolega poukázal v celku dobře na to, že je efekt... Kiitos. Edellinen puhuja sanoi aika lailla hyvin. Joissakin tapauksessa on syytä investoida esimerkiksi tuulienergiaa ja jossakin muissa tapauksissa taas johonkin muuhun. Jos vaikkapa käytetään biomassaa, josta tuotetaan äh, kaasua eikä suoraan sähköä, niin tämä on tällainen väliratkaisu. Meillä on myös erityisiä Äh, pumppausjärjestelmiä vesivoiman hyödyntämiseksi, jotka tarvitsevat myös tukijärjestelmiä. Sitten vaikkapa tuuli- tai aurinkovoiman äh, äh, tueksi tarvitaan vararatkaisuja. Maalämpö puolestaan ei tällaista varajärjestelmää tarvitse. Kun kyse on taas sitten liikenteestä, kuljetuksesta, voimme puhua vedystä. komissiota ei näytä tämä sektori juurikaan kiinnostavan. Vety voisi auttaa meitä energiantuotannon huippu- ja matalakysyntätilanteessa. Eli mitähän komissiolla tähän olisi sanottavaa? Thank you. Kiitos. Edustaja Sorenjaa. Muito obrigado. Eu queria saudar o trabalho do relator. Kiitos paljon. Haluan onnitella esittelijää. Olen samaa mieltä hänen näkemystönsä kanssa, kun me haluamme viedä eteenpäin uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Se vähentää meidän energiariippuvuuttamme ja siinä on kysymys energiatehokkuudesta, turvallisuudesta ja energiantuotannosta ja ilmastonmuutoksen vastaisesta taistelusta. Eli tällä me vaikautamme myös monien maiden kauppatasojen vakauteen. Eli tämä on hyvin kunnianhimoinen ehdotus. Ja kun me perustamme tämän ilmastollisiin periaatteisiin, siinä on kyse myös taloudesta, jotta voimme antaa EUn talouden kasvaa ja kehuttua tämä direktiivin, pitäisi tarjota mahdollisuus älykkäälle energian käytölle. Siinä on puhuttu paljon uusiutuvien lähteiden integroimisesta mark- kilpaileville markkinoille, joissa esiintyy muita energialähteitä, mutta tämän kilpailun pitää olla mahdollista oikeudenmukaista. Meidän pitää tukea tutkimustyötä, innovaatiota joissakin energiatuotanto yksiköissä pitää ottaa huomioon myös varastointi, pitää ajatella myös kuljetussektorin tehokkuutta sähkön avulla tuotetulle energialla esittelijälle. Haluan sanoa, että siinä määrin kun meillä ei ole kokonaisvaltaista vastausta, meidän pitää tukea varastointia esimerkiksi, kun on kyse mm, patohankkeista tai kun on kyse tällä tavalla tuotetusta sähköenergiasta. Kiitos nyt edustaja Werner. Kiitos paljon puheenjohtaja. Sähkömarkkinasuunnittelun varjoesittelijä. Seuraan tietenkin tätä uusiutuvien energioiden asiaa tarkkaan, koska tämä on todella vastuussa sähkömarkkinoiden muutoksesta keskitetymmästä hajautetumpaan järjestelmään. Silloin vaaditaan tietenkin paljon joustoa. Uusiutuvien direktiivin uudistusehdotuksessa on hyviä toimia – mutta parantamisen varaakin varmasti vielä on. Me tarvitsemme kunnianhimoisemman tavoitteen, kun puhutaan uusiutuvien osuudesta vuoteen 2030. Lähiviikkoina ja kuukausina luultavasti keskustellaan vielä kovastikin tästä luvusta. Oma ryhmäni ja oman kantani osalta sanoisin, että ainakin 27 prosenttia ilman kansallisia tavoitteita ei ole meille sopiva. Useille riittävän kunnianhimoinen esitys. Yksi asia vielä erityisesti kannattaisi ottaa esiin. Komission ehdotuksessa sallitaan tukijärjestelmät edelleen hyvä niin, mutta niiden pitää noudattaa valtiotukisääntöjä. Minä vastusta sitäkään, mutta mielestäni menettely on aivan liian monimutkainen, eikä ole riittävän avoin, koska aina voi käydä niin, että kuukausikausia kansalliset ministeriöt neuvottelevat kilpailupääosaston kanssa, että saataisiin aikaan kompromissi tai saataisiin lupa. Tällainen menettely ei anna teollisuuden alalle tälle alalle suunnittelu- tai investointivakautta. Eikö olisi tehokkaampaa siis, jos tähän direktiiviin saataisiin kriteeri luettelo tukijärjestelmistä ja sitten kunnoisessa lainsäädäntömenettelyssä voitaisiin nämä asiat päättää. Kiitos. Kiitos paljon edustaja Werner. Sandra, seuraava Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Minä omalta osaltani haluaisin korostaa kahta vaikeutta, joihin on törmätty. Ensimmäinen on biopolttoaineet. Jos me ajattelemme näiden ensimmäisen sukupolven polttoaineita, jotka käyttävät noin ovat, ovat pudonneet 3 prosenttia vuonna 2030. Siinä on uhattuna kokonainen ala. Siinä on yli, yliarvostettu biopolttoaineiden kypsyysastetta. Minä haluaisin muistuttaa, että me tuomme 70 prosenttia kasviproteiineista, joita me tarvitsemme tähän. Ja bioetanolin tuotanto mahdollistaa näiden, näiden tuontien vähentämistä. Toinen kohta käsittelee teknologian neutraaliutta, jota on jo käsitelty. Haluaisin korostaa kuinka selkeys loistaa poissaolollaan, jos me haluamme puhua tarjouskilpailusta teknologiassa. Paikallisviranomaisten pitäisi kystyä, pystyä valitsemaan ja suosimaan enemmän yhtä teknologiaa kuin toista. Siinä ei saada liikaa ottaa huomioon ilmastoa tai maantiedettä, mutta ne pitää ottaa huomioon myös teollinen rakenne. Ajattelen myös erityisesti Alsassin maalämpöä. Ilman erityistukea se ei voisi koskaan kehittyä, eikä siitä voisi tulla niin kilpailukykyinen kuin muut teknologiat. Mielestäni meillä tulee vielä olemaan tärkeitä mielenkiintoisia keskusteluja jatkossa tästä aiheesta. Kiitos edustaja Griffin. Uh, thank you, Chair. We need... Kiitos puheenjohtaja. Meidän on määriteltävä EUn juridiset puitteet, jotta EUsta voisi tulla numero ykkönen uusiutuvissa energianlähteissä. Ja näin voisimme varmistaa myös investoinnit. Tässä mielessä komission ehdotusta tulisi parantaa. Se ei ole riittävän kunnianhimoinen, aivan niin kuin monet kollegat ovat jo todenneet. Minusta meillä tulisi olla korkeammat tavoitteet EU-ssa 40 prosenttia ja kansalliset sitovat tavoitteet, jotta voimme varmistaa, että pääsemme 2030 energiatehokkuustavoitteisiin. Aivan niin kuin on todettu, muuttua. Tavoitteita on hallitusten suhteen vahvistettava. Meidän on otettava nämä erot, eroavaisuudet huomioon. Ennen kaikkea rahoitusvälineitä on kehitettävä, jotta siirtymä voidaan varmistaa niitä tarvitsevissa maissa. Ja loppuun vielä tuen vahvasti ehdotusta vakausrahoitustuesta, jota myönnettäisiin tällaisille uusiutuvan energian hankkeille. Eh, ja myös asiakkaille ja tuottaisiin myös energiayhteisöjä. Kansalaisethan viime kädessä mahdollistavat tämän muutoksen energian käytössä. Tämän aamun keskustelu on osoittanut sen, että me tarvitsemme tätä pakettia kokonaisuutena pakettina. Thank you, Mrs. Griffin. Kiitos, edustaja Griffin. Edustaja Klumpashev. Благодаря ви, господин председател. Аз наистина не вярвам в системи, в които... Kiitos puheenjohtaja. Minä en usko siihen järjestelmään, jossa kaikki vastaavat kaikesta ja voivat antaa vastauksia kaikkeen, vaikka tämä 27 prosentin tavoite ei ole toteutettavissa, niin meillä pitää olla tavoitteita jäsenvaltiokohtaisesti. Otin esille tämän kysymyksen komissaarin edessä, mutta en ole saanut vastausta. Mielestäni 2014 Eurooppa-neuvosto teki tämän päätöksen. Ja mi- miten se pystyy sitten takaamaan sen sopimaan yhteen EUn budjetin kanssa, jos me emme ota huomioon jokaisen jäsenvaltion jäsenmaksuosuuksia. Toinen elementti käsittelee suosituimmuusjärjestelmän poistamista. Minun valtioni yksi ensimmäisistä lähteä toteuttamaan tavoitteita ohjelmassa 2020, mutta poistettiin äh, suosituimisjärjestelmä. Meillä on nolla megawattia nyt tällä hetkellä äh, rakennettuja yksiköitä. Jos poistettiin tämä hintajärjestelmä, niin se ei antanut meille mahdollisuutta päästä tasoittamaan tavoitteeseen 27 prosenttia, puhumattakaan vieläkin kunnianhimoisemmista tavoitteista. En. Kiitos oikein paljon. Ja nyt toista kertaa edustaja Turmas. Uh, I will be short. Uh... Puhun ihan lyhyesti. Edustaja Karinsin puheenvuoro on tärkeä, kun pohditaan, mikä olisi tulevaisuus. Tulevaisuuden markkinoiden toiminta – puitteista. Liian matala hiilidioksidin hinta on ongelmana tällä hetkellä. Jos katsotaan jotain, joka on varastointiin investoinut. Kapasiteetti kaksinkertaistettiin 2023-2024. Silloin peruskysynnän ja näiden huippujen välillä oli valtavan suuri odon. Nyt on ylikapasiteettia paljon. Ja tämä ero on paljon pienempi. Joustoita järjestelmään tarvitaan. On sellainen, että minulle on sanottu, että tällaisen hiilen hinnan kautta siinä on mahdotonta päästä. Koska hinta muuttuu eri aikoina ja investoijat kapitalismisesta järjestelmässä. Heti kun nähdään, että siellä on tukea – joustolle, niin silloin ehkä lähdetään nakkujen ja muiden suuntaan tai avosyklisten kaasuturbiinien suuntaan. Kilpailupääosaston tutkimuksesta, jos sitä tarkkaan lukee, nähdään, että tällaiset avosyklin kaasuturbiinit voisivat saada tukea markkinoilla, mutta kun hiilen hinta on alhainen, niin silloin näin ei käy. Ja se on meillä tässä lähinnä ongelmana Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei näyttäisi olevan, joten pyytäisin komission edustaja Makrasia puhumaan. Kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Komissio on iloinen nähdessään, kuinka paljon mielenkiintoa ehdotus on saanut osakseen. Olemme tyytyväisiä täällä ilmaistuun tukeen Uusiutuvan energian direktiivin päivitys pyrkii tarjoamaan jäsenvaltioille puitteet, jotta potentiaali saadaan vapautetuksi ja näin voisimme yhdessä päästä vähintään 27 prosentin tavoitteeseen vuoteen 2030 mennessä. Aivan niin kuin edustaja Blanco totesi ja myös muut sitä toistelivat. kyse on lainsäädäntöehdotuksesta, jolla pääsemme Eh, siihen tilanteeseen, että EU on uusiutuvissa lähteissä ykkössijalla ja kuluttajat ovat eh, energiaunionin keskiössä. Olemme tietoisia siitä, että parlamentti on tukenut aikaisemmin korkeampaa tavoitetta, ainakin 30 prosenttia. Mallintamiseen pohjautuen 27 prosentin tavoite tarjoaa meille kustannustehokkaan mallin vuoteen 2030, jotta pääsemme vähähieliseen unioniin. Tältä pohjalta tätä erotettiin komissiosta ja niin kuin tiedätte, myös Eurooppa-neuvosto 2014 lokakuussa sen hyväksyi. Monet jäsenet, muun muassa Kelly, Federley ja Turmes tähän viittasivat. Me tiedämme, että vaikutusarviota on kritisoitu siitä, että on käytetty epärealistisia kustannushyöty lukuja tiettyjen teknologioiden osalta, mutta haluaisimme tehdä selväksi, että nämä luvut olivat esimerkkejä. Olemme käyttäneet Primes-mallia ja siinä on hyvin kattava tietopohja taustalla. Tiedot ovat äh, tuoreimpia käytössä olevia tietoja ja niihin voidaan äh, perehtyä ja mielellään jatkokeskustelussa vielä selkeytämme tätä tilannetta. Tämä ehdotus on hyvin kunnianhimoinen. Siinä on muutakin kuin pelkät tavoitetasot. Siinä on mukana myös toimet, mukaan luettuna sähköala, liikenneala, lämmitys ja viilennys. Näin saamme säätelyvarmuutta ja investoinneille kannustimia. Meillä on myös määräyksiä hallinnointiin liittyen sekä markkinadesigniin liittyen, energiatehokkuuteen liittyviäkin ehdotuksia tässä on. Olemme vastanneet kommentteihin, joita olemme täälläkin kuulleet. Ensinnäkin tarvitaan koordinoidumpaa lähestymistapaa jäsenvaltioiden tukimalleissa. Niiden täytyy olla markkinapohjaisempia niin, että markkinavääristymät minimoidaan ja järjestelyt toteutetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti kaikkialla EU-ssa, aivan niin kuin edustaja Karinskin totesi. Miksi sitten halutaan edelleenkin tukea niin sanottua uutta innovatiivista teknologiaa. Näin voidaan välttää takautuvat muutokset. Tarkoitus on saada aikaan avoimuutta sääntelyyn, haluamme sääntelyvarmuutta, joka on tarpeen, jotta pääoman hintaa voidaan vähentää, aivan niin kuin edustaja Turmes totesi. Tällä voidaan saada myös parempaa potentiaalia lämmitykseen ja viidennykseen. Tarkoitus on päästä ainakin tähän 27 prosentin tavoitetasoon kustannustehokkaalla tavalla. Eli haluamme jäsenvaltioiden nostavan prosentilla osuuttaan uusiutuvien lähteiden suhteen tällä alalla. Ja kolmanneksi kyse on liikennesektorin vähähiilisyydestä – meidän täytyy pitää mielessämme tavoitteet polttoaineiden osalta niin, että uusiutuvien osuutta voidaan vaihe vaiheelta kasvattaa ja myös tarvitaan uusiutuvaa sähköä ja vähähiilisiä polttoaineita. Neljänneksi kuluttajille annetaan lisää valtaa ja tällä vastaisin edustaja Tampuraanolle. Joko yksittäiset kuluttajat tai yhteisöt voivat olla energian tuottajia, he voivat varastoida, tuottaa, jaella sähköä äh, ilman suurempia äh, esteitä, taakkoja ja näin kuluttajat voivat olla mukana äh, energiajärjestelmän kustannuspuolessa, niin että tariffit ovat sitten kustannuksia heijastavia. Näin voidaan vähentää myös hallintotaakkaa ottamalla käyttöön lupamenettely, joka on nopea. Näin voidaan tukea myös pienempiä hankkeita ja tietyissä olosuhteissa voidaan myös päivittää olemassa olevia laitoksia. Biomassaa käyttämällä voidaan saada myös päästövähennyksiä verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin ja asuinympäristö ja biodiversiteetti myöskään eivät tästä kärsi ja näin voidaan to- toimia tehokkaasti. Mainitsisin, että ehdotus esimerkiksi metsäalalla on täysin sopiva kansallisten toimivaltuuksien kanssa. Tämä ehdotus on selkeästi yhteydessä muihin lainsäädäntöehdotuksiin, puhtaan energian paketissa, erityisesti hallintoosuuteen siinä ja markkinadesign, markkinasuunnitteluun. Yhteinen tavoitteemme on varmistaa johdonmukaisuus lainsäädännössä vuoden 2020 jälkeiselle kaudelle. Näin voimme varmistaa EUn energian muutoksen. Komissio odottaa ilmoittaa voivansa käydä rakentavia keskusteluja parlamentin kanssa tästä direktiivistä. Näin määrittelemme EUn kunnianhimoiset tavoitteet uusiutuvien energian lähteiden osalta. Tarkoitus on hyötyä myös teknologian alentuvista hinnoista. Kiitos. Very much. Oikein paljon kiitoksia. Ja nyt keskustelun lopuksi puheenvuoron saa edustaja Blanco Lopes. Muchas gracias a todos. Kiitos paljon kaikille teidän ajatuksistanne, jotka olemme jo muotoilleet ehdotuksiksi. Haluan nyt kuitenkin tehdä joitakin huomioita, nyt kun tämä keskustelu on vielä tässä käsillä. Me tietenkin tiedämme, kun hyväksyttiin tämä Lopes Vermehon mietintö, monet ajatukset olivat vähän samoja, joita tänään on kuultu. Sen takia, kun olen sitä mieltä, kun me laadimme tai kun komissio laatii kokonaisvaltaisen tavoitteen 27 prosenttia, onko se yhteydessä siihen, mitä me ajattelemme vuodesta 2050? Ei siinä myöskään ole otettu huomioon niitä tietoja, joissa puhutaan mm, uusiutuvien energialähteiden teknologian kustannuksista, jotka tulevat putoamaan rajusti. Eli tavoite 27 prosenttia on huono signaali, koska se ei ole ollenkaan tarpeeksi kunnianhimoinen. Se osoittaa myös sen, että me emme ehkä usko riittävästi siihen, että teknologia on edennyt. Ja se on riittävän kypsää ja kehittynyttä tuottamaan paljon halvemmin kustannuksin eh, energiaa. Ja näin ollen voisimme päästä kunnianhimoisempiin tavoitteisiin kuin mitä komission asiakirjoissa sanotaan ilman tukitoimenpiteitä tai lisätoimenpiteitä. Eli eh, liian vähän kunnianhimoinen. Ja siinä ei myöskään, ah, anteeksi haluan sanoa, että siinä ei tarjota selvää viestiä siitä, että voisimme saada riittävää investointia. On paljon puhuttu siitä, kuinka välttämätöntä on taata juridinen varmuus, jossa otetaan huomioon jotkut uusiutuneet tilanteet joissakin jäsenvaltioissa, jossa on hieman taannuttu Tämä on erittäin tärkeää ottaa huomioon, mutta jos me haluamme olla vetovoimaisia, saada investointeja, saada todella investointeja, ja äh, jos me haluamme, että nämä investoinnit voisivat äh, olla kestäviä, jos ei tässä tehdä äh, sitovia tavoitteita, suunnitelmia tavoitteellisuudeksi, silloin me emme saa liittävästi investointeja, koska meidän tavoitteet eivät ole jäsenvaltioita sitovia. Meidän täytyy nähdä vaivaa, että voimme taata juridisen varmuun, mutta samalla myös heikennämme eh, tätä ehdotusta, koska meillä ei ole riittävää sitovuutta kansallisella tasolla. Tämä on vähän ristiriitaista. Tämä pitää ratkaista. Muuten emme pääse etenemään riittävässä tahdissa ehdotuksen suhteen. Jos ajattelemme biopolttoaineita ensimmäisessä ja toisessa sukupolvessa, joka tapauksessa meidän pitää päästä siihen, että direktiivi on hyvin tasapainotettu. Jos se ei ole riittävän tasapainotettu, pitää pohtia lisää. Sanoin sitä jo aiemmin. Meidän pitää ajatella liikennekuljetussektoria. Se on sektori ehkä, joka ehkä eniten saastuttaa. Meidän täytyy todella nähdä vaivaa, päästä tavoitteisiin. 10 prosenttia ajanjaksolle, joka nyt on meneillään. Sen täyt- jälkeen täytyy nähdä lisää vaivaa sektorin suhteen, joka saastuttaa eniten. On erittäin tärkeää, mitä täällä on kuultu ja sanottu omavaraisesta kuljetuksesta. Siihen pitää olla myös hyvät sääntelypuitteet, jotta voisimme ajatella myös, kuinka voimme tehokkaasti vähentää hiili, hiilen käyttöä. Meillä on edessämme erittäin tärkeitä keskusteluja. Meidän pitää löytää toimenpiteitä, joiden avulla päästään tai löydetään tasapainoa, jonka avulla voimme lähettää hyviä viestejä, hyviä signaaleja näistä kunnianhimoisista tavoitteista, jonka avulla me emme missään nimessä mene taaksepäin. Ja mielestäni mm, se on askel taaksepäin, jos meillä on liian sitovia kansallisia velvoitteita. Olemme käyttäneet paljon aikaa tähän ja minä en tässä nyt sen enempää käytä ja kuluta teidän aikaamme, mutta olen vakuuttunut siitä, että tulemme tekemään vielä hyvää työtä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon, hyvät kollegat, puheenvuoroista, kurinalaisuudestanne. Haluaisin sanoa, että mietintöluonnoksen esittely järjestetään toukokuun 29. ja 30. päivä järjestettävässä kokouksessa. Ja tänään iltapäivällä valiokuntakokouksemme järjestetään PHS 5B001 salissa 5B001 salissa ja kokous alkaa kello 15.45 eikä kello 15 ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Toija on siellä puheenjohtajana. Kiitos paljon.